I think we can start. Emmeköhän me voi aloittaa. Guten Tag, meine sehr Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat voimme aloittaa. Havaitsen, että täällä on jo monta paikalla, monia sellaisia, joita en ole aiemmin nähnyt, ainakaan täällä salissa. Muutoinhan minä teidät kyllä tunnen. Me aloitamme kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Onko huomautettavaa? Olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja, olen hiukan hämmästyneenä nyt havainnut, että huomenna aamulla on määrä äänestää siitä, laatiiko liikennevaliokunta päätöslauselman sosiaalisista seikoista. Tiedätte, että koordinaattorien kokouksessa olemme puhuneet tästä pitkään, ja koordinaattorien enemmistö oli sitä mieltä, että me emme laatisi erillistä päätöslauselmaa sosiaalisista kysymyksistä ja aiheista, koska se on ensisijaisesti sosiaaliasioiden ja työllisyysvaliokunnan asia. Mutta kollegani Ismail Ertuk SNDstä on pyytänyt, että tästä äänestettäisiin sittenkin huomenna aamulla. Valittelen tätä ja vastustan tätä ja pyytäisinkin, että tästä äänestettäisiin erikseen. Eli vielä kerran, me kansanpuolueen ryhmänä kyllä kannatamme sosiaalisten asioiden esillä pitämistä, mutta niin, että ne liittyvät tiehen, raiteisiin, ilmaan ja veteen, eli niin, että emme ota sosiaalivaliokunnan tehtäviä itsellemme. Kiitoksia. Also, No niin, nyt on siis esitetty, että muuttaisimme esityslistaa ja tähän ei valiokunnissa sinällään ole sääntöjä, mutta meillä on sääntö sen osalta, miten asiaan parlamentissa suhtaudutaan. Eli luonnollisesti voidaan tehdä esitys, jolla pyritään muuttamaan esityslistaa. Sen jälkeen parlamentin täysistunnossahan puhemies kysyy, haluaako joku puhua puolesta vai vastaan. Ja minä ehdottaisin, että kysytäänkin täällä myös, tukeeko joku tätä ehdotusta. Jackie Foster. Yes, um, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti minä olin mukana keskustelussa, kun koordinaattorin kokouksessa käsittelimme asiaa, mutta uskon, että edustaja Van de Kampin esiin tuomat asiat ovat perusteltuja. Minä olen ollut täällä valiokunnassa jo yli 11 vuotta ja luonnollisesti aina kommentit ovat tervetulleita kollegoiden näkökulma ympäristövaliokunnasta tai liikennevaliokunnasta on aina tervetullut ja meillä on paljon lausuntoja ja hekin ottavat lausuntoja meiltä vastaan. Mutta tässä näin jotakin hyvin huolestuttavaa. Meidän toimivaltamme äm, liikennevaliokunnan alalla on hyvin selvä. Me tuemme liikennesektoria ja tämä on liikennekysymys ja siksi työllisyysvaliokunta voisi antaa yksityiskohtaisesti tietoa työllisyyskysymyksistä. Meidän pitäisi täällä valiokunnassa keskittyä uudelleen siihen, mikä meidän prioriteettimme on. Meidän prioriteettimme on liikenne, ihmisten siirtäminen paikasta A paikkaan B, ja meidän pitäisi keskittyä omaan alaamme eikä muihin kysymyksiin. ECR-ryhmä tulee siis edustaja Van de Kampin kantaa tukemaan. Kiitokset ja kuka puhuu tätä vastaan? Ismail Ertuk. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Haluaisin pyytää, että tätä esitystä ei tueta, että se hylätään, koska se ei vastaa sitä, mistä on sovittu sovittu. Eli vielä kerran muistuttaisin, että kaikki päätökset tai sopimukset, joita koordinaattorien kokouksissa on tehty, ovat suosittavia luonteeltaan. Ne ovat suosituksia valiokunnalle. Ja koska tämä päätös oli hyvin äh, tiukka, päätös, hyvin tasainen päätös yhdessä viimeisistä koordinaattorien kokouksista. Halusimme tämän esityslistan. Olen pahoillani, että me joudumme nyt äänestämään tästä erikseen. Jos on sosiaalisten seikkojen puolesta. Ja haluan tässä tätä erityisesti korostaa, että jos ennen kaikkea halutaan yhtäläiset toimintaehdot, ja siitähän tässä periaatteessa on kyse, jos tätä kannattaa, niin ei pitäisi olla mitään epäilyksiä tällaisen päätöslauselman puolesta äänestämisen osalta. Olen hiukan hämmästynyt siitä, että me olemme viime vuosina kehittäneet tällaisen toimintamallin, että päätöslauselmista on äänestetty silloin kun on haluttu. Ja nämä sisällöt on kyllä työstetty yksittäisten ryhmien välillä. Minkä takia juuri tämän päätöslauselman kohdalla ei käydä samanlaista prosessia läpi? Sitä minä en ymmärrä. Lisäksi haluaisin todeta, että tässä päätöslauselmassa ei ole kirjattuna mitään, mitä ei viime vuosina olisi liikennevaliokunnassa jo ollut esillä lainsäädännön tai muiden päätöslauselmien muodossa, joten siinä mielessä en usko, että tämä esitys on oikein ja pyydänkin, että se hylätään. No niin, kiitokset. Ja viime kokouksessa päätetyn pohjalta, jos kerran koordinaattorit eivät voi olla asiasta yhtä mieltä, niin tästä päättää valiokunta ja tämä tulee huomisaamuna ensimmäisenä äänestettäväksi. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan Kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Onko huomautettava? Ei. Hyvä. Siirrymme kohtaan kolme. Kyseessä on suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin, eli TISA-neuvotteluihin. Esittelijä on Wim van de Kamp ja puheenvuoro on aluksi hänellä. Ja ne, jotka poistuvat salista, pyytäisin teitä tekemään sen hiukan hiljempaa, jotta se ei meitä häiritse. Ymmärrätte varmaan. Kiitokset. No niin, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, että täällä on Ismailin järjestäytyneet joukot, jotka poistuvat nyt salista. Erittäin hyvä demokraattinen prosessi selvästi. Ei minulla ole tässä mitään ongelmia. Mutta me puhumme tänään iltapäivällä lausunnosta, jonka liikennevaliokunta laatii ja sen aiheena on niin sanottu sovittu palvelukauppasopimus, äärimmäisen tärkeä sopimus, jonka Euroopan unioni ja 22 yksittäistä maata ovat solmimassa palveluja koskevasta kaupasta. Ja tämä koskee oikeastaan kaikkia kuljetusmuotoja, joka tapauksessa meriliikennettä, merikuljetuspalveluja, joka tapauksessa mm, ilmailuteollisuutta, mutta ennen kaikkea pakettipalveluja, siis jakelupalveluja. Tämä on oikeastaan yleisen äh, GATT-sopimuksen puitteissa, mutta tästä ollaan hiukan jakautuneella kannalla. Minute, please. Hetkinen. Näin tämä ei nyt suju. Hetkinen siellä. Tämä häiritsee Wim van de Kampia. Ne ovat sinun omia ihmisiäsi, mutta... Niin, puheenjohtaja ei ole onnistuttu saamaan niissä puitteissa aikaan sopimusta, ja Euroopan unioni ja 22 muuta maata ovat nyt tehneet aloitteen, jotta laadittaisiin erillinen sopimus. Me tiedämme kaikki, että poliittisessa keskustelussa, julkisessa keskustelussa TTIP saa paljon huomiota, mutta tämä on hyvin merkittävä alasopimus ja kyseessä on nimenomaan palvelujen kauppa. Minä olen laatinut tästä yhdessä henkilöstömme kanssa lausuntoluonnoksen, jonka olemme jättämässä kansainvälisen kaupan valiokunnalle, ja kysynkin kollegoilta, onko heillä tätä koskevia kommentteja miltä osin tätä lausuntoa voitaisiin vielä parantaa. Kiitokset. No niin, pyydänpä sitten varjoesittelijää Karoliine Kasvilt-Heinzia. Ismail Ertok, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Haluaisin pyytää anteeksi kollegan puolesta. Hän on jumissa ruuhkassa, lentokoneruuhkassa itse asiassa näinä lakkoaikoina. Tämä on ihan tavallista. Joten nyt minä otan tämän kollegan puolesta hoidettavakseni. Aluksi tietenkin minun puoleltani ja varjoesittelijän puolelta kiitokset kollegalle Vimille. Tämä on erittäin hyvä pohja, jonka nojalla voimme lähteä jatkamaan neuvotteluja. Haluaisin kuitenkin ottaa esille joitakin seikkoja, joita ei toistaiseksi ole käsitelty tässä lausunnossa. Meidän ryhmämme kannalta on hyvin tärkeää, että että kansainvälisessä kauppasopimuksessa otetaan huomioon sosiaaliset, kestävät ja demokraattiset seikat, työntekijöiden suoja, kuluttajan suoja ja ennen kaikkea ympäristön suoja ovat meille keskeisiä. Ulkomaiset palveluntarjoajat pitää saada noudattamaan unionin työnormeja ja jäsenvaltioiden työnormeja, mukaan luettuna työehtosopimukset ja vähimmäispalkat. Tällaiset määräykset ja sääntelyt eivät saa olla mikään taloudellinen taakka, päinvastoin ne ovat keskeisiä oleellisia oikeuksia. Myös yleinen saatavuus ennen kaikkea kuljetusalan yleishyödyllisissä palveluissa on ratkaiseva meidän ryhmämme kannalta. Tästä syystä vaadimme, että julkiset palvelut ja julkinen liikenne jäävät tämän sopimuksen sovellusalan ulkopuolelle. Lisäksi aion tehdä tarkistuksen, jolla otan esille kielteiset kokemukset kaupan vapauttamisesta ja yleisestä vapauttamisesta ennen kaikkea kuljetusalalla. En toivo, että tässä lähdetään vapauttamaan takaaven kautta, kuten esimerkiksi maahuolintapalvelut on ollut viime aikoina komission puolelta esillä. Ja siinähän epäonnistuttiin. Sitten kansainvälisten työnormien varmistaminen meri liikenteessä ja liikenteessä yleisesti ottaen. Tähänkin ryhmämme tekee tarkistuksia. Tieliikenteen tavoin pelkäämme, että muutoksilla voidaankin päätyä sosiaalidumppaukseen ja siksi haluamme lausunnossa ottaa tämän selvästi esille. Tästä riippumatta toivomme nyt erittäin hyvää yhteistyötä, rakentavia keskusteluja ja että lopuksi saamme aikaan erittäin hyvän lopputuloksen. Kiitoksia. Kiitos, olipas hienosti esitetty. Ja nyt Daniel Dalton. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. ECRn puolesta haluaisin kiittää esittelijää meidän mielestämme aivan erinomaisesta luonnoksestamme täysin. Olemme samaa mieltä siitä, miten tätä aihetta on lähestytty ja haluaisin ottaa esille tässä ihan muutamia asioita äh, siitä, kuinka tärkeää liikenne on maailman kaupalle. Se, että ollaan vähemmän riippuvaisia esimerkiksi, ja se, että meillä on hidas kasvu, on, ovat merkittäviä asioita ja meidän täytyy päästä markkinoille maailmanlaajuisesti. 90 prosenttia tulevasta kasvustamme tulee liikenteen alalta ja tämä monipuolinen monitahoinen sopimus on sellainen asia, joka tulee auttamaan meitä tässä, jos riittävä määrä jäsenvaltioita tähän lähtee mukaan. Kauppasääntöjen harmonisointi on tärkeää ja este, kaupan esteiden, ei-välttämättömien esteiden poistaminen on tärkeää, koska ne lisäävät mahdollisuuksia pk-yrityksille ja lisäävät työpaikkoja. Meidän me tarvitsemme läpinäkyviä neuvotteluja, jotta saataisiin samat mahdollisuudet kaikille toimijoille, erityisesti merikuljetuksen alalla. Ja samanaikaisesti täytyy pitää voimassa EUn korkea sääntelyn taso meriliikenteen tasolla USAssa ollaan erityisen protektionistisia monilla osa-alueilla ja tässä meillä on valtava mahdollisuus saada aikaan tällä sopimuksella edistystä. Ja se otetaan esille myöskin tässä ää, äh, lausunnossa. Ilmailu on tärkeä ala myös ja näihin mahdollisuuksiin täytyisi keskittyä. Kattava sopimus tulee olevan, olemaan keskeisessä asemassa tulevaisuuden kasvullemme. Ottaisin esille pari tarkistusta erityisesti jako, jakelu- tai jakotalouden alalla liikenne palvelu- ja kuljetusliikenne on siinä erittäin tärkeässä asemassa. Mutta kaiken kaikkiaan olemme täysin samaa mieltä esittelijänä yleisestä lähestymistavasta. Kiitoksia. Uh, uh, kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia esittelijälle. Todellakin ALDE tukee täysin näitä neuvotteluja. Mekin näemme tässä suuria mahdollisuuksia, joita ei pitäisi hukata. Voimme sanoa, että täydeltä sydämeltä tuemme edustaja Vadekampin luonnosta Uskoakseni se täyttää kaikki tarpeet ja huolet. Erityisesti mielestäni on hienoa se, että esittelijä keskittyy kuljetus- ja liikennekysymyksiin, emmekä nyt lähde sille linjalle, jolle lähdimme TTIP-sopimuksen mm, suhteen, niin siitähän äänestimme sen kohdalla vastaan tuolloin juuri liikennekysymyksinä ja tämän suunnan vuoksi. Tämä on mielestäni erittäin hyvä pohja, erittäin vankka pohja ja varmaankin saamme enemmistötuloksen tämän kautta aikaan. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä sitä, kuinka esittelijä tuo osiin esiin meriliikenteen tärkeän roolin. Mielestäni on tärkeää, että että joitakin perussääntöjä määritellään ja että annamme oikeusvarmuutta eurooppalaisille laivan varustajille, erityisesti kansainvälisen meriliikenteen ja kuljetuksen osalta. Tässä haluaisin tuoda esiin vielä yhden asian. Tämä heijastuu Inta luonnoksessa jo ja kysyessä ovat meriliikenteen kapotaasisäännöt. Mielestäni tämä on asia, jonka kohdalla meidän pitäisi pyrkiä purkamaan meriliikenteen kapotaasisääntöjen esteitä, jotta avaamme liikennettä eräissä maissa, kuten tiedetään, tyhjien konttien kuljetus eurooppalaisten satamien välillä ei ole mahdollista, ja tämä mielestäni on hyvin absurdia erittäin absurdia. Haluaisimme tässä yhteydessä hiestellä myöskin sitä, kuinka logistiikkaketjun optimalisointi olisi yksinkertaista. Tässä, hyvä puheenjohtaja, meidän ryhmämme reaktiot, me vahvasti tuemme tätä luonnosta, joka meillä on nyt käsittelyssä. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on ehkä joitakuita, jotka vielä seisovat tuolla. Pyytäisin teitä istuutumaan, vaikka siellä ehkä lukeekin, että varajäsenen paikka, mutta näin voitte kuulla kaikki, myös tulkkaus. Seuraavana Fabio Di Massi, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank äh, dem Berichterstatter. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle tästä luonnoksesta. Ei liene yllätys, että GUE on tätä vastaan suhtaudunut tähän hyvin skeptisesti. Se ei ole tämän lausunnon laatijan vika, vaan tämä johtuu poliittisista päätöksentekijöistä, jotka ovat nyt sopineet siitä, että palvelualaa vapautetaan entisestään. Me suhtaudumme hyvin epäilevästi siihen nimenomaan liikennealan kokemusten pohjalta, esimerkiksi Iso-Britanniasta, onko tämä nyt niin kannattava yritys. Monet kollegat ovat jo ottaneet esille näiden neuvottelujen avoimuuden. On sanottava vielä, että meistä on hyvin valitettavaa, että saamme kuulla vuotojen kautta näistä neuvotteluasiakirjoista, että ne ollaan julkaisemassa vasta viisi vuotta neuvottelujen jälkeen. Meistä on hyvin ikävää, että tätä koko neuvottelumandaattia ei ole kunnolla julkaistu ja tässä mielessä olemme saaneet myös kuulla, että Uruguay on jättäytynyt näiden neuvottelujen ulkopuolelle. Haluan ottaa esille pari seikkaa. Esimerkiksi tämä sisämapalvelu, joka on määrä laittaa negatiiviselle listalle, eli tarkoittaisi sitä, että kaikki mikä ei ole erityisesti mainittuna pois luetuksi on TISAN piirissä. Ja tässä olisi myös jonkinlainen suosituimmuusmenettely. Eli vaikka TISassa ei olisi sovittu jonkinlaisesta välimiesmenettelystä, mutta sellainen olisi jossakin muussa sopimuksessa, jos se jossakin muualla jo esiintyy, niin TISassakin voitaisiin törmätä tällaiseen kiistanalaiseen menettelyyn. Toisekseen haluaisin korostaa sitä, että liikennealalla olemme huolissamme ennen kaikkea siitä, että sellaiset seikat, jotka täällä parlamentissa on haudattu, kuten maahuolintapalvelut, hyvällä syyllä. Me olimme sitä mieltä, että tämä voi johtaa työllisyyden kärsimiseen, niin nyt Wikileaksin kautta olemmekin saaneet tietää, että ne ovat nimenomaan tässä neuvottelun kohteena ja tästä syystä meidän ryhmämme toimii sen puolesta, että TISassa pyritään ottamaan huomioon työllisyysnäkökulmat ja korkea laatu. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Je tiens... Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen kollegani ja ystäväni puolesta, joka on varjoesittelijänä tässä asiassa hänen puolestaan useita asioita toisin nyt esiin. Aivan aluksi meidän täytyy tehdä selväksi se, että kun puhumme sopimuksesta, herää erittäin paljon kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka vaativat neuvotteluja ja me vihreät olemme hyvin tarkkana tämän mietinnön suhteen. Ehdotukset, joita edustaja Van de Kamp ovat on tehnyt, ovat jo toiveidemme tasalla, kollegan toiveiden tasalla, mutta me toivoisimme vastavuoroisuutta. Toivoimme, että vastavuoroisuusperiaate olisi paljon vahvempi kuin tässä mm. yksi I-kohdassa. Ja sitten toinen asia. Tämä TISA-sopimus ei missään tapauksessa saa johtaa siihen, että sosiaalisella sosiaalialalla tai turvallisuusalalla tai varsinkaan ympäristöalalla Euroopan unionin standardeja höllennettäisiin. Tässä keskustelitte kuljetuksesta ja liikenteestä. Ja meidän pitää mielestäni myöskin valottaa asioita. Kuljetusalalla meidän täytyy keskustella ilmailu- ja merikuljetusalasta, ne täytyy mainita. Me olemme siis erittäin tarkkana asiassa, sillä nämä sopimukset ovat sellaisia, joita kansalaiset suuresti epäilevät ja meidän täytyy valottaa asioita ja luoda hyvin paljon avoimuutta niiden suhteen. Eli näissä asioissa edustaja Vantekan toivon, että me pääsemme yksi mielisyyteen. Kiitoksia. Danke sehr. Die nächste ist Daniela. Kiitokset ja Daniela Ujutu. Sì, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, me toivomme, että että tämän sopimuksen laadinta ei etene, etenisi sillä tavalla kuin se on tähän asti edennyt, eli että se on edennyt täysin suljetussa umpiossa ihan samalla tavalla kuin TTIP, IMPEGin kanssa kävi, eli parlamenttia ei kuultu ollenkaan. Olemme aika lailla huolestuneita siitä, miten tämänkin sopimuksen laarinta etenee ja siitä, minkälainen vaikutus sillä voi olla sitten VTO neuvotteluissa myös. Olemme erityisesti meri, raide, posti ja tieliikennepalveluiden osuudesta ja niiden laadun takaamisesta, sosiaalisista standardeista, standardeista, valtioiden oikeuksista ja myöskin kilpailuoikeuksista, yhtäläisistä oikeuksista. Kiinnitämme huomiota myöskin julkispalveluluonteeseen, erityisesti postin oh-, osalta. Haluaisimme sulkea nämä palvelut pois TISasta ja haluaisimme pidättää jäsenvaltioilla oikeuden järjestää ja säännellä sellaisia palveluita, jotka vaativat sosiaalisten aspektien ja ympäristöaspektien huomioon ottamista. Haluaisimme ottaa mukaan myöskin turvalausekkeen, joka perustuu selkeisiin ja laajoihin turva-asioihin, turva, turvaseikkoihin, joilla pystytään estämään finanssispekulaatiot ja jotta, joilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuudet ottaa käyttöön rajoittavia sääntöjä, joilla turvataan kuluttajien oikeudet, erityisesti silloin, kun näitä sopimuksia siirretään kolmansiin maihin. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka ovat lähimpänä sydäntämme ja toivomme, että saamme näille ehdotuksille mahdollisimman laajan tuen täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavana marie christi Arnoutou. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Kiitos jo puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Äh, kun tämän lausuntoluonnoksen äh, luin, josta keskustelimme, minä päädyin erittäin ähm, selvään johtopäätökseen. Se ei varmaan tätä yllätä. Mielestämme tämä pitäisi täysin arvioida uudelleen. Ähm, meidän pitäisi nyt pyytää, että kuljetus- ja matkailuvaliokunta kansainvälisen kaupanvaliokunnan kutsuisi yhteen ja että tähän tekstiin otettaisiin mukaan vaatimus, että parlamentti vaatii, että komissio välittömästi poistuu neuvotteluista, jotka koskevat palvelukauppasopimusta. Hyvät kollegat, nämä neuvottelut, kuten monet teistä ovat sanoneet, on käyty täysin suljetuin ovin. Ja Wikileaks-paljastukset olivat tarpeen, että kansalaisimme saivat tietoa viime vuonna edes osasta näistä neuvotteluista. On hyvin vaikea sitä paitsi ymmärtää, kuinka on tehty niin, että kansalaiset on jätetty näin pimeään asiassa. Tämä ei mielestäni vastaa demokratian vaatimuksia. Tässä mielestäni on hyvin selvä tilanne. Komissio haluaa polkea viimeiskin tullit, eh, jotta liberalismin dogmaa noudatettaisiin. Ja nykymaailmassa ei ole enää rajoja. Pahoittelemme myöskin sitä, että komissio on pahoitellut myöskin sitä anteeksi, että eräät maat jarruttelevat kehitystä. Mielestäni tämä nykyinen lainsäädännön kehitys merinavigoinnin osalta on oikeudellisesti jarruttava Ja tämä saattaisi johtaa jonkin protektistisiin toimiin eri osia puolelta. Mutta mitä me tässä nyt oikein odottelemme? Esimerkiksi jos ranskalaiset huomenna päättävät tai toivovat, että moottoriteet olisivat jonkinlainen julkinen monopoli. Tämän sopimuksen perusteella he eivät voi enää toimia näin. Suuri joukko palveluita ei saa minkäänlaista poikkeusta, kun sopimus tehdään. Olipa kyseessä sitten paikallinen, alueellinen tai kansallinen palvelu, kansalaiset eivät enää pystyisi peräytymään, eikä valtio voisi minkään tyyppisiä esteitä luoda sille, että yksityistymistä tapahtuu palvelun osalta, vaan niitä yksityistäisiin vielä enemmän. Tässä kuitenkin, jos tarkastelemme nyt vain liikennealaa, hyvin paljon erimielisyyksiä eri jäsenmaiden välillä on, ja Ranska näin pyytääkin, että rautatiepalvelu olisi ähm, julkisen palvelun alaa, mutta jos Euroopan unioni päättää toisin, e, päättää, että äh, rautatieliikenne pitää avata kilpailulle sekä kansalliselle että kansainväliselle kilpailulle, Ranskakaan ei voisi tätä tällaisessa tilanteessa enää vastustaa. Hyvät kollegat, minä täällä pyrin puolustamaan ranskalaisten intressejä, enkä halua täällä palvella niiden etuja, jotka demokratian sijaan haluavat maailman ilman minkälaisia rajoja. Komission pitäisi välittömästi, nopeasti poistua näistä neuvotteluista kansan itsemääräämisoikeuden nimessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on komission edustajalla Rovanina Zifkin ja hän on komission kauppaosastolla. Vai onko komissiosta joku muu paikalla? Olkaa hyvä. Joku toinen nimi ilmeisesti. Ehkä voitte lyhyesti esittäytyä. Aivan oikein. Puheenjohtajamme Luigi Polli. Olen kauppapääosastolta ja olen vastuussa palveluista ja sen myötä myös Tissasta ja kuuntelin ne suurella mielenkiinnolla ja tarkkaavaisesti tätä keskustelua ja yleisesti ottaen kuulin täällä kannustuksen sanoja näiden neuvottelujen osalta. Ja tämähän on tärkeä neuvotteluprosessi, koska palvelusektori edustaa yli 25 prosenttia kaikista palveluista. Ja erityisesti meriliikenne, kuten täällä mainittiin, on hyvin tärkeä liikennemuoto se edustaa yli 90 prosenttia äh, maailman tavaraliikenteestä. Eli pidämme näitä neuvotteluja erittäin tärkeinä, koska kysymys on nyt siitä, että kun GATS-neuvottelut äh, karjoutuivat, niin nyt ensimmäistä kertaa yritetään viedä eteenpäin sitä työtä, mikä aloitettiin palvelukauppa alalla ja sopimuksen aikaansaamiseksi. Kiitoksia paljon siis kaikista kommenteista, mitä täällä esitettiin. Ja erityisesti haluaisin kenties esittää joitakin huomioita koskien avoimuutta, neuvottelun avoimuutta. Minun mielestäni nämä neuvottelut ovat jollakin tavalla poikkeuksellisetkin koskien avoimuutta, koska kaikki asiakirjat joista on keskusteltu ja kaikki muutokset ja kommentit, mitä maat ovat siihen, eh, niihin asiakirjoihin esittäneet, ovat tämän valiokunnan käytettävissä ja ne on toimitettu jäsenvaltioille ja intervaliokunnille ja senpä takia, eh, jos parlamentin jäsenet haluavat tarkastella, ei pelkästään äh, keskustelujen lopputuloksia, jotka tietenkin ovat vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta jos he haluavat tutustua myöskin eri vaiheisiin tässä keskusteluprosessissa, niin se on mahdollista. Eli tämä olisi ensimmäinen kommenttini koskien avoimuutta, ja uskoisin, että Rova Reding otti tässä esille TISAn neuvottelut tämän aihepiirin suhteen. Ja toinen kommenttini koskee sitten julkis palveluita, yleispalveluita. Tietenkin kaikki tiedämme, että liikenneala on siinä hyvin tärkeässä asemassa ja voin vakuuttaa, että ei ole minkäänlaista riskiä sen suuntaisesti, että madaltaisimme omia standardejamme tai että syntyisi ongelmia sosiaalisen sääntelyn suhteen Euroopan korkean tason madaltamisen uhan suhteen nimenomaan. Emme ole siitä huolestuneita, joten neuvottelemme sen suuntaisesti, että tämä voidaan taata. Ja kuten muissakin neuvotteluissa, niin TISassa, TISassa on mahdollisuus myös ö, varata tai esittää varaumia tiettyihin osa-alueisiin koskien yleispalveluvelvoitetta ja tämä voi kattaa myöskin liikennepalvelut, joten tässä mielessä niin tässä mielessä haluaisin hälventää huolianne, joita tässä esititte. Kiitoksia. Kiitokset. Ja nyt vielä esittelijä tähän lopuksi, Wim van de Kamp. Herra puheenjohtaja, kiitokset. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille heidän huomioistaan. Mutta olen kyllä hiukan huolestunut. Olen hyvin paljon samaa mieltä Alde-kollegan kanssa siitä, että meidän on varottava. Me emme saa rasittaa liikennevaliokunnan lausuntoa kaikenlaisilla yleisillä kauppapolitiikkaa koskevilla huomioilla, TTIP, huomioilla, kaikenlaisilla ongelmilla, joita havaitsemme. Ymmärrän hyvin Guen kollegan huomion, mutta jos tämä kaikki sisällytetään tähän lausuntoon. Ei, se enää ole liikennelausunto ja se tässä minulla nyt onkin ongelmana. Euroopan liikenneala hyötyy tästä sopimuksesta. Se antaa meille paljon mahdollisuuksia sekä ilmailussa että että merenkulussa, mutta meidän on oltava realistisia ja minusta tätä lausuntoa ei pidä lähteä uudelleen rasittamaan kaikenlaisilla yleisillä kauppaan liittyvillä aiheilla, jotka voisivat nousta esille tämän aiheen yhteydessä. Haluaisin todeta, että tiistaina 24. päivä marraskuuta 9.30 meillä on kutsuttuna varjoesittelijöiden kokous koolle ja toivon, että siihen mennessä olen saanut teiltä kaikki tarkistukset, sillä INTA-valiokunta äänestää tästä jo 10. päivä joulukuuta, eli joudumme laittamaan asioihin hiukan vauhtia. Mutta varmasti sihteeristön avulla voimme huolehtia siitä, että kolmas päivä joulukuuta voimme liikennevaliokunnassa jo äänestää. Ja kiitän luonnollisesti myös komissiota sen esittämistä huomioista ja avoimuudesta. Minusta meidän on pyrittävä olemaan mahdollisimman avoimia, mutta jälleen kerran emme voi neuvotella sopimuksesta, jos paikalla on 751 henkeä. Kiitoksia. Kyllä. Niin, kiitokset. Haluaisin kuitenkin esittää yhden huomion tästä viimeisestä. Luonnollisesti meillä on valiokuntana oikeus tehdä kaikesta muutosesityksiä ja päätöksiä. Miten sitten jälkikäteen käy äänestyksessä? Siitähän me Koimme esimerkkejä TTIPn kohdalla, kun joillekin ryhmille jokin ei sopinut, ne käyttäydyttiinkin toisin. Me olimme ainoa valiokunta, joka ei TTIPssä saanut oikein näkemystään läpi, koska siinä nämä yksittäiset liikenneasiat eivät tulleet sillä lailla esille kuin olisi pitänyt. Tämä siis näin huomiona meille kaikille. Meidän täytyy saada sellainen lausunto aikaiseksi, että voimme osallistua keskusteluun ja saada siitä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Huomauttaisin, että tarkistukset on jätettävä 12. päivä marraskuuta kello 12 mennessä. Ja aikahan on tietysti vähän niukka, mutta näin nyt vain täytyy olla. Seuraavana kohta neljä, eli Kyseessä ovat digitaaliset eh, sisämarkkinat. Meillä on esittelijä Merja Kyllönen ja puheenvuoro on hänellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, on ollut ilo tehdä yhdessä liikennevaliokunnan lausuntoa digitaalisista sisämarkkinoista. Muutosesitykset, joita jätettiin, osoittivat sen, että TRAN-valiokunnalla on hyvin selkeä ja pitkälle yhteinen näkemys digitalisaation luomista mahdollisuuksista ja myös uhkista ja huolenaiheista Euroopan liikenne- ja matkailusektorille. Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia ryhmiä erittäin rakentavasta yhteistyöstä ja kompromissiesitykset, jotka on yhdessä valmisteltu, niistä äänestetään huomenna ja muutamia seikkoja haluaisin nostaa vielä tänä päivänä esille. Ensinnäkin se, että valiokunta halusi kiinnittää yhteisissä kompromisseissa huomiota myös työelämän muutokseen digitalisaation kautta ja sen myötä tarpeeseen ihmisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen – jotta voisimme päivittää asioita digitaalisen ajan vaatimusten mukaiseksi. Myös se oli aivan selvää, että haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin, emmekä ole enää lainkaan varmoja, että vastaako nykyinen liikennejärjestelmämme yksinään ilman digitaalisia mahdollisuuksia asiakkaiden vaatimuksiin ja asiakkaiden tarpeisiin ainakaan, kun puhutaan matkaketjuista ja enemmän myös siitä, miten asiakas voi vaikuttaa oman liikkumisensa kustannuksiin. Käyttäjän kannalta välttämättöminä ensiaskelina meidän on kyettävä multimodaalin ja rajat ylittävän liikenteen informaatio, reittisuunnittelu ja lipun kirjoituspalveluiden synnyttämiseen ja tuntuu hämmentävältä, että elämme vuotta 2015, jolloin on helppoa rakentaa tunneli vuoren lävitse, mutta emme saa aikaan yhteisiä kulkumuotoja yhdistäviä matkalippuja. Digitalisaatio tuo tullessaan monenlaisia haasteita, erityisesti tarpeen vastata tietosuojakysymyksiin, ja samaan tapaan meidän täytyy myös ymmärtää se, ettei käsite infra ole pelkästään vaan liikenneinfraa, vaan digitaalisten palveluiden yleistyessä meidän täytyy huolehtia myös riittävästä ja toimintavarmasta tietoliikennekapasiteetista. Jokainen teistä ymmärtää, ettei kaikkia toivottuja sanoja tai lauseita ole pystytty sisällyttämään yhteiseen kompromissiin ja yhteisiin kompromissiesityksiin, mutta olemme pyrkineet tekemään hyvin tiiviin, selkeän kokonaisuuden, joka pystyttäisiin haastavassa tilanteessa asettamaan IMKO- ja ITRE-valiokuntien lopullisen mietinnön sisään niin, että liikenneasiat olisivat siinä mitassa kun niiden kuuluu tässä digitaalisessa agendassa olla. Kiitoksia kaikille. Kiitokset. Ja seuraavana Klun. Chairman and I'd like to... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja tukia esittelijää äh, tästä lausunnosta. Tämä on ollut erittäin hyvä teksti. Se on auttanut meitä pääsemään nopeasti eteenpäin ja nyt meillä on selkeämpi tilanne valiokunnassa ja todennäköisesti me tulemme äm, huomisessa äänestyksessä tämän ITRA ja IMPO, IMPO valiokunnille lähettämään eteenpäin. Tällä alalla on erittäin paljon potentiaalia kilpailukyvyn vahvistamiseksi, koko logistiikka-alue, äm, e-kaupan alue. On aivan uskomatonta, että me vielä pohdimme sataman paperitöitä tälläkin hetkellä ja elektronisten järjestelmien käyttöönostoa. Meillähän on digitaalisia järjestelmiä, jotka voisivat helpottaa yritystoimintaa ja luonnollisesti sosiaalinen talous ja media, ulottuvuus on tässäkin erittäin tärkeä ja kuten esittelijä sanoi, on tärkeää tehdä yhteistyötä alalla. Kuten esittelijä totesi, me olemme nyt tilanteessa, jossa pyrimme olemaan tehokkaita muotoilussamme ja keskittymään näihin avainkysymyksiin kuljetus- ja matkailualalla. Näemme, kuinka tämä menee sitten huomenna äänestyksessä. Kiitoksia. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já bych také nejprve ráda poděkovala za práci paní zpravodajce, především za její... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään, erityisesti siitä lähestymistavasta, joka on äh, ottanut niin hyvin kaikki varjoesittelijät huomioon. koordinaattorina minun täytyy sanoa, että me tuemme täysin kompromissiehdotuksia lausuntoluonnosta ja koko digitalisointiprosessia, joka on jo käynnissä kuljetus- ja liikennealalla kaiken, kaikissa sen muodoissa. Me tuemme liikenteen älykkäiden järjestelmien käyttöönottoa ja olemme tyytyväisiä myöskin siitä, että tässä lausunnossa on mukana näiden digitaalisten palveluiden saatavuus iäkkäille ihmisille. Iäkkäitä ihmisiä ei pidä sulkea tämän prosessin ulkopuolelle. Digitalisoinnin ei pitäisi olla mikään este vanhemmille ihmisille, eikä heitä saa sulkea ulkopuolelle. Tuo myöskin esittelijän kantaa siitä, että on tarpeen varmistaa työntekijöiden tarpeellinen koulutus, jotta he olisivat haasteidensa tasolla, kun digitalisointi alkaa kuljetus- ja matkailualalla me toivomme, ettei mitään esteitä synny. Näiden palveluiden pitäisi olla esteettömiä kaikkialla. Olen vakuuttunut siitä, että tämä lausunto tulee saamaan kaikkien tuen huomenna äänestyksessä. Paljon kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Toivotan hänelle suurta menetystystä. Ja toivottavasti tämä saadaan mukaan vastuuvaliokunnan tekstin. Kiitoksia. Danke sehr. Man... Kiitokset. Joskus tuo tulkkaus kestää paljon pitempään kuin itse puhujan oma puhe. Ja nyt seuraava puhuja. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm actually covering this. Kiitoksia. Minä olen sisämarkkinavalikunnan edustajana tässä myös, joten olen seurannut tätä asiaa, ja asiaa laajaltikin. Niin, digitaalinen vallankumous muuttaa kaikkia aloja ja siihen kuuluu myöskin liikenne mukaan ihan samalla tavalla kuin teollinen vallankumous muutti viljelystä aikanaan. Digitaalinen talous tekee meille aivan saman kuin teollinen vallankumous maataloudelle aikanaan. Ja jollakin tapaa Olemme tyytyväisiä siihen, miten nämä kompromissit on laadittu erityisesti alustojen mukaan ottaminen ja monimuoto. Lipunkirjoitus esimerkiksi ja jakamistalous ovat tässä mukavasti mukana ja ne ovat pitkän aikavälin näkyviä luomia. Jakamistaloudella tai tällainen yhteistoiminnallinen talous, sillä on valtava potentiaali tulevaisuuden varalle, koska kysyntä ja tarjonta saadaan tällä tavalla kohtaamaan, niin kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi katsoa siihen suuntaan. Tämä pitäisi tunnustaa. Ja yleisesti ottaen näistä aspekteista käsin tukisimme tätä lausuntoa, mutta yksi varoituksen sana omalta puoleltani. Jotkut ehdotuksista ovat sellaisia nyt tässä nykymuodossaan koskettelevat hieman liikaa subsidiariteettiperiaatetta mutta kun puhutaan erityisesti kuluttajan suojasta ja verotuksesta ja sosiaalisista aspekteista, nämä ovat kansalliseen sääntelyyn kuuluvia. Eli täytyy olla tarkkana, ettei astuta mm, jäsenvaltioiden varpaille näissä kysymyksissä. Pavel Tilitska. Kiitoksia. Seuraavana Pavel Tilitska. Uh, thank you, Chairman. I mean, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että on kohdellista aina kiittää esittelijää, mutta minun täytyy sanoa, että tällä kertaa teen sen erittäin mielelläni, sillä tämä on ollut erittäin nopeaa ja tehokasta työtä, joka sujui erittäin hyvin. Ja on myöskin hienoa, että suurin osa Alden ehdotuksista ja tarkistuksista otettiin mukaan. Minulla, meillä on mielestäni nyt oikein vahva lausunto ja mielestäni tämä kompromissi luo hyvin johdonmukaisen äh, kannan sekä työmme, matkailu että liikenneulottuvuuksia ajatellen. Ja meillä on hyvin tasapainoinen ja ta- reilu lähestymistapa investointeihin, infrastruktuuriin, työntekijöiden ja matkustajien oikeuksiin liittyen. Digitalisaatiosta on sanottu jo hyvin paljon. Ja tämä on, kuten monella muullakin sektorilla, tämä on aivan avainkysymyksiä tulevina vuosina. Toivon, että tämä tulee olemaan sellainen panos, joka tulee johtamaan matkailualan ja kuljetusalan kehitystä eteenpäin tällä vuosisadalla ja sitä tulee todellakin todellisuutta. En nyt toista kaikkea, mitä kollegat totesivat, mutta uskon, että liikenne- ja matkailusektorit, äh, digitalisointi tulee johtamaan uudenlaiseen kuluttajien käyttäytymiseen ja meidän täytyy ryhtyä niihin toimiin, joita vaaditaan, jotta infrastruktuuri on paikoilla. Ja myöskin lainsäädäntö täytyy olla tilanteen tasalla. Meidän täytyy tehdä hyvin kattava vaikutusten arviointi. Meillä on ollut erittäin hyvä yhteisymmärrys tästä asiasta. Nämä olivat siis niitä asioita, joita halusin korostaa. Arvostan myöskin sitä, että me, päinvastoin kuin eräät muut valiokunnat ja eräät muut lausunnonantajat, olemme tehneet hyvin syvällisen esiranalyysin, ähm, analyysin missäpä muualla kuin kuljetus- ja matkailualalla näitä varoja voitaisiin käyttää näin tehokkaasti. Ja sitten viimeinen huomio. Me otamme huomioon sen, että äh, kuljetus ja liikenne ja digitaali äm, talous liittyvät yhteen ja on harmi, että äh, juri- ja ekonvaliokunnissa samoin ei ole asioita käsitelty kuin täällä TRAN-valiokunnassa meidän pitäisi saada tämä meidän lausuntomme todellakin siis yleisemmin ähm, huomioiduksi, mutta tämä on vain sivuhuomoitus. Tämä liittyy siihen, kuinka yleisesti ottaen eri menettelyissä ja eri tasoilla meitä kuullaan. Mutta jälleen kerran haluan sanoa, että ALDE erittäin mielellään äänestää kaikkien kompromissitarkistusten puolesta ja tulee olemaan halutaan ottamaan niitä erillistarkistuksia mukaan, jotka ovat tämän matkailu- ja kuljetusalan ulkopuolella. Kiitoksia. Kiitos Karl Matelli. Öö, on... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä voimme vain kiittää kollegamme ja esittelijämme työtä. Kyseessä olivat kompromissi, neuvottelut ja kokoukset, jotka erittäin hienosti ja älykkäästi hoidettiin ja ne olivat todellakin ilo. Uskoakseni tämä lausunto on äärimmäisen tärkeä. Se on äärimmäisen tärkeä, sillä lausunto osoittaa, ettei digitalisointi vain mullista kuljetusalaa, mutta se osoittaa myöskin sen, että toisenlaisia uusia talouden muotoja on syntymässä. Ja tässä täytyy todellakin olla varovainen, sillä teknologia on hieno asia, erityisesti urbaanin liikenteessä se on hieno asia. Tästä voin puhua aivan ensisijassa, olen itse ollut asiassa esittelijänä, mutta erityisesti tämä on tärkeää, sillä ihmisten käytös muuttuu. Ja teollisuuden alojen täytyy yhä enemmän ottaa innovaatiot huomioon, mutta kysymykset esimerkiksi äm, kimppakyydit, ekologinen ulottuvuus täytyy ottaa mukaan. Mutta tässä on pieni ongelma. Hyvät kollegat, minä pyydän, että tarkistustani 46 kaikki tukisitte huomenna. Siksi, että tällä hetkellä digitalisointialalla on Uber-niminen yritystoiminnassa. Ja tämä yritys on hyvin selvä esimerkki siitä, kuinka jakotalous tai yhteistyötalous toimii ja olisi hyvin vaarallista pitää tätä vain digitaalipalveluna, kuten he itsensä esittelevänsä. Ajatellaanpa asiasta mitä tahansa Uber on yritys, joka vaikuttaa erittäin paljon monien jäsenmaiden kaupunkiliikennekenttään. Kyseessä on innovoiva toimija, mutta me emme voi kieltää, etteikö sen toimintaan sisälly ongelmia, erityisesti turvallisuuteen liittyviä ongelmia, työturvaan liittyviä ongelmia, vakuutuskysymyksiin liittyviä ongelmia. Uskon, että nyt tämä on hyvin tärkeä tarkistus, sillä tällä hetkellä Euroopan tason vastaukset riippuvat ja vaihtelevat hyvin paljon kaupungista toiseen tai maasta toiseen mennessä. Ja minun tarkistukseni rohkaisee nimenomaan siihen, että me loisimme säätelypuitteista. Meidän täytyy säädellä kaikkia näitä kysymyksiä, kilpailukysymyksiä, minkälaisia työsuojelu, minimitasoja meillä täytyy olla näissä palveluissa. Emme voi todeta, että vastustamme näitä. Meidän täytyy pyrkiä luomaan säätelyä. Emme voi olla innovointia vastaan. Ja tämä on todellakin talouden tekijä, jonka täytyy voida kehittyä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, mutta muuten olen sitä mieltä, että tämä lausunto on erittäin hyvä ja vihreät tulevat äänestämään sen puolesta. Kiitoksia. Kiitos. Ja herra Lundgren. Olkaa hyvä, Peter Lundgren. Ja, eh, ja Okseli. Kiitos. Niin. Tämä on hyvä työ, jota esittelijä on tehnyt, mutta minullakin on hiukan ajatuksiani tästä ja voisin olla samaa mieltä kollega Dellin kanssa tästä pimeästä taksi käytännöstä Uberistä. Se ei ole mitään muuta. Pitää kutsua sitä siksi, mitä se on. Se ei ole mikään digitaalipalvelu, vaan kuten kollega Delli sanoi, amatööripalvelu, jossa ennen kaikkea matkustajilla on valtavat riskit. Ei ole minkäänlaista autojen valvontaa, kuljettajien valvontaa, ei edes sen valvontaa maksetaanko veroja. Kaikki on niin laitonta kuin mahdollista. Entä jos ähm, jollakin lailla jotakin menee rikki tai joku vahingoittuu, kuka maksaa? Joten me tuemme tässä kollega Dellin ehdotusta maanantaina. Kiitos. Danke sehr. Die Kiitokset. Ja seuraavana Marie-Christine Ajuto. Merci, monsieur le président. Monsieur le eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä, puheenjohtaja hyvät kollegat. Yhtenäismarkkinoiden, yhtenäisten digitaalimarkkinoiden luominen on Junckerin komission ensimmäisiä prioriteetteja. Esittelijä tässä käsittelee ensimmäisessä kappaleessa asiaa ja kiittää siitä, mutta minä en ole sen kannalla. Jälleen kerran Euroopan unionissa sekaantuu äh, kaikenlaisten rajaesteiden poistamiseen. Nyt kyseessä on digitaaliala, jotta yhä enemmän voitaisiin jäsenmaalta viedä päätäntävaltaa. Minun tarkistukseni tähtäävät siihen, että antaisimme jäsenmaille aloiteoikeuden, jotta ne olisivat vapaita valitsemaan täydellisen digitaaliyhteiskunnan kontrollien puuttumisen välillä ja sellaisen yhteiskunnan välillä, joka ainakin edes yrittää suojella ihmisten yksityiselämää ja tietoja. Sillä tekosyllä, että kyseessä on talouden kasvu ja kilpailukyky, meitä kaikkia pyydetään ja minuakin, kuten teitä kaikkia, käyttämään digitaalisia välineitä jarruttelematta aina siihen pisteeseen asti, että koko olemassaolomme on digitaali tietoisuuden valtaamaa, mutta nämä digitaali välineet tekevät eh, Googlen ja Facebookin kaltaisille yrityksille mahdollista, mahdolliseksi seurata liikkumistamme, elämäntapaamme, makujamme. Ja te tiedätte, että muutama kuukausi sitten heinäkuussa erittäin pätevät IT-alan henkilöt huomasivat, että kansalaisia Microsoft-yritys suunnitteli vakoilemassa erittäin kattavasti kattavasti eh, Windows 10 käyttöjärjestelmän kautta, ja sehän asennettaisiin kaikkiin uusiin tietokoneisiin ja jopa vanhoihinkin, sillä meitähän rohkaistaan päivittämään käyttöjärjestelmät säännöllisesti. Ja tällainen esimerkki osoittaa, että eh, nämä järjestelmät voivat viedä käyttäjän kaikki tiedot. Tämä on mielestäni hyvin perustavanlaatuinen kysymys. Kyseessä on vapauden ja yksityiselämän suoja jolla on meidän valiokunnassammekin osansa. Minä toivon, että tässä ymmärtäisimme toisiamme hyvin. Minä en missään tapauksessa ole vihamielinen tai vastusta digitaalisia välineitä päinvastoin ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että digitalisointi luo hyvin paljon mahdollisuuksia navigoinnin tai liikennevirtojen hallinnoimisessa, mutta en ole sen kannalla, että digitalisointi ratkaisee kaikki ongelmat. Ei digitaalinen markkinalle mikään eh, ihme ratkaisu eh, työttömyyteen, liikennevirta, ongelmiin tai johonkin sellaiseen. Tässä edustaja Deli puhui Uberistä. Uber on vain tulos siitä politiikasta, jota te olette tukenut, jota yhä tuette. Liberalisointi, vapauttaminen, vapaa liikkuminen tarkistuksissa, niin minä siis tuen sitä, että jäsenmailla olisi päätäntävaltaa digitalisoinnin osalta. Ja korostan erityisesti sitä, että ähm, yksityiselämän suojaa ja tietosuojaa korostettaisiin enemmän. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana Isabel de Monde. Intanto... Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää tai valmistelijaa ja myöskin kiittää häntä hänen tekstistään, jonka kanssa olen aivan samoilla lin, linjoilla. Ja arvostan varjoesittelyiden kanssa tehtyä yhteistyötä kompromissien aikaansaamiseksi. Yhteismarkkinoiden tarkoitushan on purkaa rajoja ja hyödyntää digitalisaation potentiaalia ja palveluita joita tarjotaan esimerkiksi myös Facebookin kautta. Olisi aika ähm, alkeellista ajatella, että tällainen ilmaispalvelu jäisi vaille minkäänlaisia sivuvaikutuksia. Meidän täytyy siis toimia niin, että emme estä tällaista palvelun tarjontaa, vaan sääntelemme sitä suojaten samanaikaisesti kuluttajia. Meidän täytyy ilman muuta sääntelyssämme äh, mukauttaa säädöksiä digitaaliaikakauteen. Tämä koskee liikennetoimintaa ja myöskin yhtä lailla matkailualaa. Kuten tiedätte, aloiteteksti koskien tulevaisuutta turismin alalla koskettelee niin ikään digitalisaatiota ja jakotaloutta. Ja tähän liittyen meidän täytyy pitää mielessä, että ei pidä demonisoida sellaisia palveluita, joita tänä päivänä on jo olemassa digitalisaation myötä ja on ollut jo monta vuotta. Liikenne voi hyödyntää näitä palveluita, mutta niitä voidaan hyödyntää myöskin turismin alalla. Eli meidän ei pidä estää näiden palveluiden syntymistä ja kehittymistä, vaan varmistaa, että tällaista toimintaa voidaan harjoittaa sellaisen sääntelyn puitteissa, kuten tässä edellä todettiin, joka sääntelee toimintaa asianmukaisesti, mutta ei tukahduta taloudellista toimeliaisuutta. Digitalisaatio ja automaatio on aina yleensä vähentänyt työpaikkoja yhtäältä, mutta toisaalta se luo myös uusia palveluita ja uusia työpaikkoja ja luoda uutta taloudellista toimeliaisuutta näillä kahdella meidän tärkeällä toimialallamme. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia ja nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, I think the, the... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän keskustelun laajuus tänään osoittaa sen, kuinka suuresti digitaaliset sisämarkkinat avaavat digitalisointimahdollisuuksia eri sektoreilla ja mitkä sen vaikutukset ovat. Tämän keskustelun intensiteetti on erittäin tervetullutta. Ja ilmeisesti se vastaa sisäisiä keskustelujannekin. Kaiken kaikkiaan toteaisin, että lausuntoluonnos on erittäin tervetullut, myöskin keskustelu siitä on tervetullutta, mutta kuitenkin täällä on muutamia tarkistuksia, mm, jotka digitalisoinnin monimuotoisuuden vuoksi saattavat johtaa erilaisiin kysymyksiin tai toteamuksiin, jotka haluatte ottaa muuten lausuntoon. Ja nyt äh, Move-pääosaston kollegan annan kommentoida tarkemmin näitä yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Niin, näin oli tarkoituskin nyt antaa puheenvuoro Claire Deprille. Olkaa hyvä. Just few words to say, um, Obviously... Muutama sananen meidän pääosastomme puolelta. Mekin toivotamme tervetulleeksi tämän lausunnon reagoidakseni nyt tähän keskusteluun, niin täytyisi, täytyy sanoa, että digitalisaatio liikennealalla ei ole pelkästään itsessään hyvä asia, vaan sen täytyy palvella tiettyä tarkoitusta. On hyödynnettävä moni monia eri liikennemuotoja yhdistettävä ne toisiinsa ja hyödynnettävä uusia mahdollisuuksia, eh, joita käyttäytymisen ja teknologian muutokset tuovat mukanaan. On myöskin vastattava spesifeihin tarpeisiin, joita kuluttajilla on ja otettava erityisryhmät huomioon, muun muassa liikuntarajoitteiset. Reagoisin yhteen näistä tarkistuksista, joista täällä puhuttiin. Tiedätte, että komission puolelta me tuemme uusia liiketoimintamalleja edellyttäen, että turvallisuus ja veronäkökohdat ja sosiaaliset näkökohdat, jotka kansallisella tasolla on säädelty, tulevat kunnioitetuksi. Täytyy muistuttaa siitä, että otitte tässä paljon kommentteja esille lippuihin liittyen ja matkustajan oikeuksiin liittyen. Olen sanonut sitä tämän aikaisemminkin, mutta tehdäänpä nyt vielä selväksi, että ensinnä tietoa täytyisi laatia asianmukaisesti niin, että multimodaalisuudesta olisi tarjolla asianmukaista tietoa ja sen jälkeen voidaan puhua asianmukaisesti, tietoperustaisesti matkustajien oikeuksista ja suojelusta. Mutta ensin on tarjottava tietoa. Sitten rahoituksesta. EFSistäkin täällä puhuttiin. On tietenkin varmistettava, että se tukee liikenteen digitalisaatiota. Ja hetken päästä kuulemme, kun kollegani kertoo täällä toisesta e, Euroopan yhdistämistä koskevasta välineestä, yhteyksien Euroopan välineen, välineen toisesta projektihakukierroksesta, ja tässä puhutaan aiheesta sitten tarkemmin. Kiitoksia, ja nyt lopuksi vielä esittelijä Merja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille hyvistä puheenvuoroista. Se, mitä itse haluaisin tässä lopuksi vielä korostaa, on se, että lähtökohtaisesti uudet palvelut, uusien palveluiden, uusien yritysten luominen ei voi olla Euroopassa paha asia, mutta sen tulisi tapahtua yhteisten pelisääntöjen mukaisesti niin, että jo markkinoilla olevat toimijat ja uudet toimijat olisivat samalla lähtöviivalla tässä toiminnassa. Ja se on tietysti meidän lainsäätäjien tehtävä pitää huoli siitä, että toimijat ovat samalla viivalla. Ei synny veronkiertoa, ei synny sosiaalista dumppausta, vaan syntyy hyviä asianmukaisia palveluita ja toimiva liikennejärjestelmä kansalaisille. Kiitoksia kaikille. Tästä jatketaan ja huomenna nähdään äänestyksessä, mikä on sitten lopputulos. Mutta kiitoksia tähän asti. Kiitoksia. Kovin pitkään emme voi tätä enää työstää, sillä meillähän on huomenna tiistaina kello yhdeksän tästä jo äänestys.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 Ja, wir wollten eigentlich jetzt so... No niin, oikeastaan halusimme nyt mennä esityslistan kohtaan viisi. Kyseessä on komission esitys DG Move seuraavasta verkkojen Euroopan välineen työohjelmavaiheesta, toisesta kilpailutusvaiheesta ja meille oli ilmoitettu tänne herra Onidi kello 16, mutta hän ei olekaan paikalla. Osaako komissio selittää asiaa? Komission hört nicht zu komissio ei kuuntele. Se on tietysti parempi vaihtoehto kuin joutua vahvistamaan poissaolo. Ah, No nyt sentään. Ja, das äh, Ich begrüße sehr herzlich. Sydämellisesti tervetuloa komission edustaja herra Onidi tänne valiokuntaamme ja haluaisin saman tien todeta, että tulitte juuri 11 minuuttia myöhässä. Voimme sen kyllä hyväksyä. Sen sijaan kuunnelkaapa tarkkaan, kuunnelkaapa tarkkaan. Tehän siis olette jo 30. päivä lokakuuta hyväksyneet tämän verkkojen Euroopan välineen täytäntöönpanoasian. Ja sitten tästä on tehty lehdistötiedote 5. marraskuuta. Ja vasta viime perjantaina parlamentti on saanut tiedon näistä 68 sivusta. Haluan todeta selvästi, että me emme tätä hyväksy. Meitä parlamenttina pitää, meille pitää kertoa ennen kuin lehdistölle, vähintään samaan aikaan. Ja jos saadaan 68 sivua perjantaina ja siitä on määrä keskustella tänään, niin se ei kerta kaikkiaan käy. Muistan, että trilogin, jossa neuvosto antoi meille 70-sivuisen asiakirjan edellisiltana, kun siitä oli siis määrä keskustella seuraavana päivänä. Torjuimme tämän. Torjuimme koko keskustelun. Emme käyneet sitä. Ja sen jälkeen neuvosto on toimittanut asiakirjat vähintään viikkoa aikaisemmin. Menköön tämä tänään vielä poikkeuksena, mutta muistakaa, että jos kerran lehdistölle voitte tiedottaa, voitte tiedottaa vähintäänkin samaan aikaan myös parlamentille. Ja tämän johdannon jälkeen annan teille nyt puheenvuoron. Thank you, Chair. I see that there's a lot of support on what you said. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, otan huomioon se, mitä sanoitte, ja haluaisin aivan aluksi pahoitella tapahtunutta. Meidän täytyy tulevaisuudessa olla tarkkaavaisempia ja varmistaa se, että te saatte tietoa ajoissa kun teemme lehdistötiedotteita, Luonnollisesti parlamenttia tiedotettaessa tiedon laatu on tärkeämpää. Lehdistötiedotteen osalta tieto oli paljon suppeampaa ja meillä on nyt paljon laajempi paketti valiokunnalle tänään ja ähm, on myöskin mahdollista tämän esityksen kautta mennä paljon yksityiskohtaisemmin yksityiskohtiin. Tämä esitys on valmisteltu teille, jätän sen teille. Käyttöön uskoakseni tämä materiaali on hyvin tärkeää, jonka voisitte säilyttää referenssinä ja myöskin tämä voi olla mahdollisesti tärkeää materiaalia, joiden kautta voitte palata ja käsitellä asiaa uudelleen. Kyseessä on siis verkkojen Eurooppa ja vuotuinen toimintakertomus. Toivottavasti meille jää aikaa keskustella asiasta ja meillä on myöskin mahdollisuus teknisiä ja temaattisia kokouksia järjestää myöhemmin asian tiimoilta, jos haluatte lisätietoa joistakin asioista. Tämä on siis toinen äm, tarjouskilpailu, kierros. Ensimmäinen kierros oli suuri menestys, kuten varmaankin muistatte. Me 2000 76 projektia. Valikoimme 13,1 miljardia euroa yhteisrahoitus kokonaissumma oli. Tämä on hyvin vaikuttavaa ja tämä osoittaa myöskin sen, että nyt meidän täytyy ojentaa auttava käteemme projektin hallinnoille ja julkishallinnolle, että voisimme infrastruktuuriinvestointeja tukea ympäri Euroopan. Ja parhaalla tavalla näitä uusia välineitä käyttää. Tässä mielestäni on mahdollisuus myöskin eh, onnitella teitä parlamenttia. Te olette tehneet eh, viisaita päätöksiä keskusteluissa, kun keskustelimme tästä uudesta välineestä, ei vain rahoitusosuuden, mutta myöskin prioriteettien osalta, sillä tämä osoittaa, että oikea valinta on tehty. Olemme nimittäin saaneet hyvin paljon huipputason projekteja mukaan kolme kertaa enemmän pyyntöjä esitettiin kuin valittuja projekteja oli ja siksi me halusimme, että me nyt vuotta myöhemmin tämän toisen kilpailukierroksen voimme järjestää. Tämä toinen kierros periaatteessa tähtäsi siihen, että me pystyisimme kaikkia jäljellä olevia rahoitusresursseja käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla. 7,5 miljardia euroa nämä olivat kokonaisuudessaan, eli hyvin suuri summa myöskin. Tämä muodostuu kahdesta osasta, 1,1 miljardia euroa kaikkiin jäsenmaihin ja 6,5 miljardia, jotka erityisesti on otettu kohesio alueen maiden rahoituskuoresta. Me olemme äh, tämän ähm, tarjouskilpailukierroksen kertomuksen laatineet niin, että tarkastelemme kolmea ähm, ulottuvuutta, prioriteetteja, eli sitä ovatko projektit eh, jonkin prioriteetin mukaisia vai eivät. Ja koska meillä tällä kertaa oli myöskin jokaista käytävää koskeva työsuunnitelma, joka koordinaattorin johdolla oli valmistettu näitä työsuunnitelmia käytettiin hyvin suuresti, hyvin suuresti ohjelinjoina projektien arvioinnista. Toisekseen, ja tämä on toistuva kriteeri, projektien maturiteetti oli yksi ratkaiseva tekijä ja kolmannekseen kolmas tekijä, joka oli jo mukana aikaisemmalla kilpailukierroksella, mutta se oli tällä kertaa vielä tärkeämpi, koska kokonaisrahoitus jakso päättyy. Meidän täytyy nyt olla tässä paljon kriittisemmiä ja pyrimme arvioimaan juuri sen tarkan summan rahoitusta, joka tarvittiin kunkin projektin osalta, jotta voisimme maksimoida emme vain uuden rahoitusvälineen toiminnan verkkojen Euroopan alta. Meillä on 140 äh, miljardia euroa korvamerkitty tähän välineeseen, mutta jotta voisimme myöskin, koska olemme asiasta maksaneet, parhaalla tavalla uutta ESIR-välinettä käyttää hyväksemme ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että Euroopan investointipankan kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet erittäin ähm, hyvät. Stefanilla on Luxemburgissa toimisto ainakin kaksi ähm, päivää viikosta. Hän Luxemburgissa neuvottelee investointipankin kanssa ja hyvin pian tulemme julkaisemaan ensimmäisen todellisen liikennealan ESIR-projektin, sillä mehän olemme nyt ähm, laputtaneet monenlaisia projekteja esioprojekteiksi, mutta toivottavasti tulevina viikkoina voimme palata parlamenttiin ja kertoa teille siitä, minkälainen todella merkittävä ESIR-projekti on saatu aikaan. Tämä oli siis ensimmäinen tarjouskilpailukierros, tämä yleinen summa on korva merkitty hyvin paljon Ähm, verkkojen Eurooppa-asetusten vaatimuksen mukaisesti eli innovaatio, uudet teknologiat, joita tuemme vaihtoehtoiset polttoaineet ja urbaani ulottuvuus, eli se mitä voimme tehdä, jotta paremmin eri urbaanikeskukset yhdistämme yleiseen verkostoon sitten ähm, merten moottoritiet. Tässäkin odotamme erittäin korkealaatuisia projekteja, yleisesti liikenteen hallinta, projektit myöskin eri liikennealoilla. Tässä meillä on ähm, perinteinen ITS-järjestelmä, ähm, maantieliikennejärjestelmä ja CISAR. CISAR on tässä kasvattanut merkitystään. Olimme hyvin yllättyneitä siitä, kuinka mm, huipputason projekteja ensimmäisellä kierroksella saatiin. Sitten ER, ERTMS, me olemme äh, kaksi miljoonaa siihen saaneet äh, sitä tullaan rautatiepaketin puitteissa toteuttamaan ja sitten lopultakin äm, joki, verkosto, liikenneohjelma, tämä on pienempi koltaan. Kaiken kaikkiaan meitä yllätti se, kuinka korkeatahoisia projektiehdotuksia kohesiomaista tuli ensimmäisellä kierroksella – ja me olemme melkoisen toiveikkaita sen suhteen, että loputkin kohesiokuoren varoista saamme käytettyä tässä toisella kierroksella. Jälleen kerran meillä on liitteessä yksi lista näistä prioriteettialojen projekteista. Tämän kierroksen jälkeen meillä on uusia toimia jälleen kerran erittäin tärkeää, että varmistamme sen, että projektit saadaan mahdollisimman hyvin saatettua päätökseen näiden uusien rahoitusvälineiden kautta. Eli seuraava äm, askel on se, että meillä on Inean tiedotuspäivä 13 ähm, päivä tulee olemaan täällä Brysselissä virallinen mm, kierroksen käynnistyspäivä ja tämä kilpailu, ähm, tarjouskilpailukierros tulee jatkumaan ähm, ensi vuoden helmikuun puolen väliin. Me pyrimme saamaan aikaisin ensi vuoden kesänä projektien valintavaiheen päätökseen. Toivottavasti voimme tulla teille kertomaan tuloksista aikaisin kesäkuussa niin, että voimme kuvata teille tuolloin, minkä tyyppisiä projekteja tullaan tällä kierroksella valitsemaan ennen kuin menemme yksityiskohtaisemmin asian jäsenmaiden kanssa TEN-T-päivien aikaan. Ne järjestetään Rotterdamissa 20-22. kesäkuuta. Eli tämä on myöskin mahdollisuus ilmaista meidän puoleltamme se, että kuten aikaisemminkin monet Euroopan parlamentin jäsenet äm, osallistuvat TNT-päiville. Olisi hienoa, että mahdollisimman moni niille onnistuisi äh, osallistumaan tälläkin kertaa. Meillä tulee olemaan rahtiin liittyvä konferenssi ja muitakin konferensseja, jotka liittyvät TEN-T-päiviin. Ja toivomme todellakin, että monet Euroopan parlamentin jäsenet pääsisivät mukaan tähän tapahtumaan. Ja päättäisinkin nyt alustukseni tähän. En seurannut nyt tätä koko esitystä, en käynyt koko esitystä läpi jätän sen teille, voitte sitä tutkailla ja varaisin nyt mahdollisimman paljon aikaa kysymyksiä varten. Kiitoksia. Kiitoksia ja tietenkin kiitämme siitä, että olemme saaneet tämän esityksen ja teksti. Kritiikki kohdistui vain ajoitukseen. Ja nyt puheenvuoro on esittelijöillä aluksi Ines Ajalla Sender, eikö? Die Berichterstatter. Esittelijät puhuvat aina ensin, näin on tehty jo vuosikymmenet. Mutta jos ei, tietysti tästä voi myös luopua. Ei pakoteta. Okay. Gracias. Kiitoksia, niin kyllä puheenjohtaja ajattelin, että koordinaattori pitäisi ottaa tässä ensin, tai itse asiassa, niin ajattelin, että sihteeri laittaisi minut vuoroon heidän jälkeensä, mutta joka tapauksessa ensimmäiseksi nyt sanoisin komissiolle, että on totta, että he yllättävät meidät joka kerta, oliko, onkohan nyt jo kolmas tai neljäs kerta. Aikaisemmin olemme yleensä saaneet ennakkovaroituksen jossakin vaiheessa. Tässä viitattiin esimerkiksi Merialan konferenssiin ja Geraldin kanssa, yksikön päällikön kanssa kuulimme asioista vasta siinä vaiheessa, kun esitykset julkaistiin. Olisi hyvä, jos saisimme nämä esitykset muutaman päivän etukäteen edes edes nyt 12 tuntia aikaisemmin, koska on nyt vähän hankalaa, jos meille lähetetään muutama tunti aikaisemmin koko raportti, tai niin e, emme me pysty niihin tutustumaan, kuten esimerkiksi nyt kävi eri alueisiin. Meillä on aika paljon eri alueita, jotka, joiden tilanteeseen me pysty perehtymään näin lyhyessä ajassa. Tässä haluaisin nyt todeta, että odotetaan tietenkin jäsenvaltioiden reaktioita, jotka esittivät meille ehdotuksen, että nämä kohesiorahat asetettaisiin yhteiseen äänestykseen. Ja toivottavasti nämä projektit, jotka sitten valitaan, ovat tähän alan kuuluvia. Ja sitten toisaalta olemme pystyneet ennakoimaan ainakin osan näistä kohesiorahoituksen kohteista horisontaalisen, horisontaalisella tasolla. Täytäntöönpanoon liittyen voidaan todeta, että ollaan käynnistämässä jo erilaisia foorumeita, jotta voitaisiin tehdä tarkistuksia tähän kokonaistekstiin. Tämä on tietenkin hyvä asia. Ja edistystä ollaan on nähtävissä myöskin eurooppalaisella tasolla, ei pelkästään alue- ja paikallistasolla. Ja tässä mielessä haluaisin pyytää teitä selostamaan hieman tarkemmin, millä tavalla voitaisiin näissä alueiden kokou- kokouksissa, joissa olemme käsitelleet jo käsitelleet näitä asioita. Eli millä tavalla voitaisiin saada huojennusta ainakin budjet, budjetin täytännön, täytäntöönpanoon, koska siinä ensimmäisessä osassa keskityttiin pitkälti tähän keskitettyyn osioon, eli Euroopan unionin osuuteen. On totta, että komissiolla tietenkin on omat syynsä siihen, että tällaisia pullonkauloja syntyy esimerkiksi rajat ylittävissä toimissa, mutta minun mielestäni on tärkeää, että, että komissio pitäisi mielessä sen, että pitäisi katsoa, kuinka voitaisiin syöttää projekteja ja tietoja näihin pääkäytäviin ikään kuin kapilaarisella tavalla niin, että ITS-osuus ainakin olisi hieman kattavampi. Koska jos näin ei käy, niin näyttää siltä, että keskitymme tai koko lähestymistapa on hyvin keskitetty ja periferiassa jäädään sitten syrjään toiminnasta. Osa budjetista on, pitäisi omistaa ainakin näihin periferisiin alueisiin. Minä uskon, että olisi tärkeää, että komissio voisi selostaa meille hieman tarkemmin sitä, kuinka nämä käytävät toimi, toimivat siten, että ei keskitettä, keskitettäisi toimintaa yhä enemmän tiettyihin keskuksiin, vaan otettaisiin huomioon myös nämä äärialueet, periferiat. Ohjelma pitäisi käynnistää ajoissa ja sitten ottaa huomioon, että ne periferiset alueet, joilla on ongelmia saada nämä varat käyttöönsä, otettaisiin huomioon. Pitäisi pyrkiä kompensoimaan tätä frustraatiota, joka tästä, joka tästä tilanteesta syntyy. Ja, und jetzt Kiitoksia ja nyt Dominik Krike. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Minä en nyt puhu tässä viivästyksestä tai siitä, kuinka parlamenttia voitaisiin kohdella kuitenkin vähän paremmin kuin lehdistöä, mutta minulla oli monia huomioita ja kysymyksiä tässä voidaan kiittää sitä, että kahta kriteeriä on kunnioitettu, nimittäin sitä, että meillä on eurooppalaista lisäarvoa tukevia projekteja ja toisekseen projekteja, joissa on maturiteettia ja kysymyksessä on tässä tehokkuus. On tärkeää käsittää, että tässä on ajattelutavassa muuttunut jotakin. Horisontaaliset projektit ovat saaneet enemmän painoa ja tämä heijastuu myöskin tarjouskilpailuissa, sillä kun keskustelimme aikaisemmin verkkojen Euroopasta, se oli jotakin marginaalista ja nyt näemme, että verkostot, uudenlaiset polttoaineet, horisontaalinen hallinto ovatkin muuttuneet tärkeiksi kysymyksiksi. Ensimmäinen kysymys komissiolle on seuraava. Rahoitusvälineet. Verkon Eurooppa-välineen sisällä olevat rahoitusvälineet ja niihin liittyvä ongelma. Tiedämme, että esiriin liittyvissä neuvotteluissa osa verkkojen Euroopan rahoitusvälineistä haluttiin ottaa välineestä pois ja siirtää esiriin. Haluaisin muistuttaa siitä, että verkkojen Euroopan rahoitusvälineet tietyllä tavalla ovat yhteisessä puolissa muiden rahoitusvälineiden kanssa, jotka ovat rahastoja siis, jotka on omistettu eurooppalaisille projekteille, kuten Margaret-rahasto. Kuitenkin tämä Junckerin suunnitelma esirahasto halusi puuttua näihin välineisiin minä en kovinkaan hyvä nyt ymmärrä tätä asiaa. Haluan, että komissio selventäisi sitä. Koska me turvaudumme Junckerin suunnitelman esirahastoon ja koska turvaudumme verkkojen Euroopan rahoitusvälineisiin, eikö olisi järkevämpää mennä aivan loppuun asti ja muuttaa nämä rahoitusvälineet tuiksi? ja sanonut tämän siitä huolimatta, minkälaisia vahvoja mielipiteitä minulla on aikaisemmin ollut. Ja sitten toinen asia, tämä on vasta ensimmäinen osio kohesiorahoituksesta, ja nämä kohesiorahathan annetaan jäsenmaille mm, aikataulun mukaisesti vaihe vaiheelta, kuinka komissio nyt tätä pyrkii toteuttamaan. Me emme voi näitä vaihe vaiheella toteuttavia rahoituksia samaan tahtiin tehdä kaikkialla, kun eri maissa on eri tahti. Eikö meillä voisi olla jonkinlainen yhteinen pooli, mihin nämä korottaisiin, vai onko tämä jonkinlainen vaikeus? Sitten kolmas ja viimeinen kysymys. Huomaamme, että tässä olemme saaneet jonkin verran tutkimuksia siitä, että investoinnit ovat viivästyneet viivästyneet jäsenmaissa ja nämä viivästykset ovatkin paljon suurempia kuin se, mitä vuoden 2008 kriisin aikoihin tapahtui. Saksassa esimerkiksi tiesimme, että oli investointi viivettä, mutta kun olemme aikaneet saada lukuja esille, olemme huomanneet, että Saksan viive on melkoisen suuri ja se vaikuttaa koko alueen kilpailukykyyn jopa. Onko komissio sitä mieltä, että kun meillä talousarvion osalta on aikatauluja täytyy kunnioittaa, onko komissio nyt sitä mieltä, että monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviointi pitäisi ottaa tämä verkkojen Eurooppa myöskin mukaan. Onko se komission tarkoitus siis palata asiaan? Ja toisekseen, onko meillä jonkinlaista pohdintaa, joka olisi käynnistymässä tämän tyyppisten ohjelmien asettamisesta monivuotoisen rahoituskehykseen tai muista toimista nämä 30 miljardia. Kaikkihan ovat havainneet, että ne ovat lähes tulkeen, tulkoon kuluneet ja kaikki toimijat, jäsenmaat tai muut toimijat, ähm, niiden toimet olivat 23-kertaisia. Siis joko tämä on jonkinlainen painajainen, meille on esitelty sellaisia keissejä, jotka eivät ole minkään arvoisia, tai sitten tarpeet eivät ole kovinkaan korkeita, tai sitten nämä investointiviiveet esiin tuovat tutkimukset, eh, niiden mukaisesti tarpeilevatkin valtavan suuria. Ja se, mikä on esitetty, ei riitä. Eli olemmeko me nyt tässä ikään kuin kahdella jakkaralla toteamme, että 30 miljardia tarvitaan rahoitusta, vaikka tarvitsemme paljon enemmän. Ja minä nyt tässä sekaannu Junckerin suunnitelmaan lainkaan. Onko tämä jotakin, mitä neuvostokomissio ja parlamentti tulevat yhdessä käsittelemään vai olemmeko nyt vuoteen 2020 asti täysin jumissa, että uusia ohjelmia ei voida lainkaan luoda? Mielestäni tämähän on aivan merkillistä, kun tarkastelemme unionin roolia. Kaikki nämä projektien hakemukset osoittavat, että me olemme ehkä 5 tai 10 kertaa sen tason alapuolella, jolla meidän pitäisi nyt olla rahoituksessa. Onko komissio tekemässä jotakin vai jääkö tämä asia pyörimään pöydille vielä neljäksi vuodeksi? Tämähän olisi katastrofaalista unionille ja sen taloudelle. Kiitokset. Ja seuraavana Markus Pieper. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös komissiolle mielestäni hyvin vakuuttavasta esityksestä. Jäsenvaltioistahan on kerrottu ensimmäisestä kilpailutuksesta, että kaikki on mennyt äärimmäisen hyvin. kollega Rike otti esille sen, että miten sitten jatkossa verkkojen Eurooppa-välineen laita on. Ehkä jatkossa neuvostossa voisi olla hiukan enemmän ymmärrystä tälle. Ei ole kyse ollenkaan hullumasta asiasta, jota Euroopan unioni tukee ja edistää. Ja ennen kaikkea kyse ei ole pelkästään liikennealasta sinänsä, vaan jäsenvaltioista ja siitä, että saadaan aikaan oikeudenmukainen menettely. Viime kerralla saimme vaivalla aikaan yhteisymmärryksen kohesiorahoista ja nyt meillä on menettely, jossa kohesiomaita varten on varattu 10 miljardia ja tässä uudessa kilpailutuksessa luku on 6,5 miljardia. Ja siihen liittyykin kysymykseni, miten komissio arvioi tämän kilpailutuksen menestysmahdollisuudet? Onko kohesiomaissa riittävästi laadukkaita hankkeita niin, että että liikenneinfrastruktuurissa saadaan tämä rahoitus aikaiseksi vai joudummeko, jos näin ei ole, viimeistään toisessa kilpailutuksessa, siihenhän jää vielä 3,5 miljardia, joudummeko ehkä laittamaan näitä rahoja liikenteen läheisille aloille, nimenomaan kohesiomaissa, niin että varat eivät katoa. Aikanaanhan aluevaliokunnassa tästä neuvoteltiin niin, että halusimme lupauksen siitä, että rahat jäävät kohesiomaihin ja sitä haluaisin ajaa myös täällä liikennevaliokunnassa. Mutta seuraavaa kautta ajatellen, kuten herra Rike jo totesi, tämä tarkoittaa sitä, että meidän on nyt jo pohdittava, miten verkkojen Eurooppa-välineen on laita jatkossa. Minulla on melkoiset toiveet siitä, että jäsenvaltioilla on nyt uusi ymmärrys sen osalta, että liikenneinfrastruktuuriasioissa tämä Euroopan unioni kykenee paljon enempäänkin. Ja siksi vetoankin voimakkaasti komission, valmistelkaa tämä, ajakaa tätä voimakkaasti läpi, kuten tähän asti. Menkää jäsenvaltioihin, olkaa Euro- verkkojen Euroopan välineen myönteinen lähettiläs. Ja vielä viimeinen seikka, tämän yhteys EFSiin. Ei tämä nyt ihan niin selvä tämä yhteys ole. Nimittäin EFSissä näkyy yhä enemmän, että tieliikenne painottuu, mutta mehän olemme pyrkineet rahoitukseen, joka kattaa muitakin liikennemuotoja sellaisiin, joihin ei liity niin vahvasti yksityinen intressi. Siis raideliikenteeseen, katutieliikenteeseen, yritämme saada tällaisen kirjon ja saada myös yksityisillä varainantajilla hiukan intressiä heräteltyä. Esimerkiksi Brennerin tunneli rahoitetaan nyt niin EFSin tai esirahaston kautta niin, että kiskot on poikkirahoitettu. Ja tämä voi olla hyvin mielenkiintoista yksityisille rahoittajille. Nämä ovat sellaisia hankkeita, joissa yksityinen sijoittaja voi saada tietyn tuen ainoastaan, jos on mukana rahoittamassa jotakin tiettä tiettyä liikenneosuutta, reittiosuutta. Rike Dominik nauraa siellä, mutta näin saadaan paremmin ehkä yksityisiä sijoittajia näille vähemmän kannattaville infrastruktuurihankkeille ja pyytäisin, että komissio miettisi asiaa entistä voimakkaammin juuri tähän suuntaan. Kiitoksia. Ja, wobei ich das relativ kurz Niin, minä voin puhua hyvin lyhyesti, koska paljon siitä, mitä halusin sanoa, tuli tuossa jo esille. Ensinnäkin Dominique Riquet ja komission edustaja herra edikin tietää sen, että meitä kiinnostaa kovasti, ettei liikennealalta katoaisi mitään, vaan verkkojen Eurooppa-välinettä voitaisiin todella hyödyntää. Ja Markus Piiper otti esille sen, että esirahaston varoin on rahoitettu mielenkiintoisia hankkeita, mutta me haluamme edistää myös raideliikennettä ja vesiliikennettä, ja siinä mielessä tämä lähtökunta oli mielenkiintoinen. Minua kiinnostaa myös kohesiomaiden tilanne siinä. On todella juuri noin, Markus, kuten sitä totesit, voidaanko rahat käyttää, onko vaihtoehtoja, mutta minulla on vielä eräs lisäkysymys, ja tätä ensimmäistä siivua koskien ei voitu huomioida kaikkea, mitä esitettiin. Onko olemassa menettely, että jotkut, jotka eivät vielä tulleet vuoroon, olisivat nyt aivan listan kärkipäässä? Tässä oli kuitenkin hankkeita, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia, eivätkä tulleet ensimmäisellä kertaa esille. Intermodaaliset jutut ja muut. Niin, minäkin pyysin puheenvuoroa. Minusta tämä ehdotus järjestelmästä Piiperiltä oli oikein hyvä jos mietitään sitä, miten aluksi oli esimerkiksi rajat ylittävinä suuria hankkeita ja sitten tuli pienet hankkeet ja meillä on parin 30 vuoden ajalta se kokemus, että pienet hankkeet ovat pudonneet kyydistä, vaikka niitä on haluttukin. Ja me havaitsimme Torinossa, ettei 14 miljardia lisää ole mikään ongelma, mutta miljoona tai kaksi jollekin pienelle hankkeelle onkin yhtäkkiä hirvittävä ongelma ja putoaa kelkasta. Eli tässä pitäisi olla jonkinlainen yhdistely, jättihanke, sallitaan vain, jos on pari kolme pientä hanketta myös. Tämä oli se eurooppalainen lisäarvo. Ja sitten Kroatiasta. Olemme saaneet tietää, että äh, Kroatian hallitus on tilannut Drava kolmonen hankkeita varten kolme laitosta. Se on siis vapaana virtaava joki, tuo Drava, ja oikeastaan on päätetty, ettei tällainen käy, että joen pitää olla vapaa. Ensimmäisellä jaolla ei Kroatialle annettu myöskään tähän rahaa. Me voitte ymmärtää, että olin tästä kovin iloinen. Nyt toinen kierros. Onko mahdollista, että hallitus hakee tätä uudelleen? Ihan siis muistakin kuin ekologisista syistä. Onko tämä mahdollista? Voivatko he hakea uudelleen? Hakevatko he ja reagoiko komissio samalla tavoin vai onko se heikko? Ja nyt te voitte vastata. Thank you. Again. Kiitoksia. Anteeksi vielä kerran, että tulin tänään tänne vasta paikalle. No, yritimme saada ajan järjestämään aikaisemmin, mutta se ei onnistunut. Mutta ensi kerralla olemme tarkkaavaisempia asian suhteen. Niin, kohesio, kirjekuori. Paljon spekulaatiota, on, ollut, on tapahtunut tämän kohesion siirtämisestä SEFiin tai koskien eurooppalaista verkon Euroopan välinettä. Ensimmäinen kierros näytti, että systeemi toimi, kaikkia projekteja ei valittu ja se tarkoittaa sitä, että olemme tarkastelleet kriittisesti noita projekteja. Eli kun kysytte, että oletteko yhtä kriittisiä noiden kohesiorahoihin liittyvien projektien kanssa kuin muidenkin projektien kanssa, niin vastaus on kyllä. Kuitenkin näemme, että hankkeen laatu on ensimmäisellä kierroksella valittujen kohdalla ollut riittävä ja sitten toisella kierroksella me käytämme koko kansallisten kirjekuorten rahoitusmäärää hyväksemme. Eli emme joudu kysymään itseltämme, että missä muualta rahaa voidaan saada hankittua. Jos näin ei käy, niin silloin kun toisen kierroksen tulokset esitellään teille, keskustelemme asiasta teille. Ja jos kansallisessa kirjekuorissa on vielä rahaa, niin katsotaan sitten, suoritetaan jonkinlainen kolmas pelastuskierros vai ryhdytäänkö johonkin muihin toimiin. Mutta hankke, hankeehdotukset ovat hyvänlaatuisia ja ne ovat hyvänlaatuisia myös siitä syystä, että ne pääomat ja projektien edistäjät tekevät aktiivisesti yhteistyötä INEAN kanssa, meidän virastomme kanssa ja kollegoittemme kanssa, jotka valmistelevat ja esivalitsevat parhaat mahdolliset projektit, jotta näitä voidaan käyttää näitä rahoja asianmukaisesti. Miksi näin? Siksi, että meidän yhteisten etujen mukaista on osoittaa, että tämä järjestelmä toimii niin, että kun siirretään rahoja kohesio ja ä, ä, kohesiorahoista ja aluepolitiikasta verkkojen Euroopan välineeseen, niin ä, se on onnistunut liikku. Kokonaiskokemus on ollut äärimmäisen positiivinen käyttäjien taholta, koska me tarjoamme heille tukea siellä paikallistasolla ja sitten emme tarjoa pelkästään rahaa, vaan autamme ja tuemme heitä niin, että projektit voidaan panna täytäntöön paljon nopeammin kuin muutoin olisi. Eli tästä syystä 6,5 miljardia, eli kohesio rahojen loppuosio voidaan käyttää korkeatasoisiin projekteihin, projekteihin toisella kierroksella. Sitten horisontaarisista tekijöistä verrattuna äh, mahdollisiin suurprojekteihin. No, yksi asia, jonka olemme ottaneet vakavasti niin ensimmäisen kierron tiimoilta on se, että paljon rahaa käytettiin ensimmäisellä kierroksella – suuriin projekteihin. Ja suuret projektit eivät välttämättä tulleet toteutetuksi tuolla äärialueilla, periferiassa, niin kuin jotkut täällä ottivat esille. Ja tästä syystä olemme yrittäneet keskittyä horisontaalisiin aspekteihin, jotta saataisiin parempi tasapaino aikaiseksi. Ja olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi sellaisia investointitoimenpiteitä, jotka lisäisivät koko verkoston vaikuttavuutta. No nyt kuulen sellaisia ajatuksia, että jotkut ehdollisuuksista olisivat suurempia, jotkut pienempiä. Meillä on käytössä tietynlainen sisäinen arviointi ensimmäisestä kierroksesta ja olemme tietenkin katsoneet noiden suurprojektien laajuutta, kokoa ja olemme pyrkineet siihen, että ne voitaisiin yhdistää hyvänlaatuisiin pieniin projekteihin. Ja saamme kokemuksen perusteella pyrimme tarkastelemaan, voitaisiinko tulevaisuudessa tämä ehdollisuus tehdä selkeämmäksi, eksplisiittisemmäksi valintakriteeriksi. Ja sitten uudet rahoitusvälineet, verkkojen Eurooppa-välineessä ja sen sitten täydentävyys ESIR rahaston varojen suhteen? Tämä oli kolmas kysymys. Tämä on hyvä kysymys. Ja me uskomme, että toisella 70 miljoonan to, to, toisella, toisessa vaiheessa, niin meidän täytyy vielä osoittaa, että tietyt e, Euroop verkkojen Euroopan välineen, välineen osiot tai välineet ovat, ovat tarpeellisia Junckerin rahaston lisäksi. No kuinka voidaan parhaiten käyttää näitä verkkojen Euroopan välineen rahoitusvälineitä tehokkaimmin siten, että voimme eh, voimme puskea Euroopan investointipankkia sellaisten projektien suuntaan, jossa on suuremmat riskit. Vaikka Junckerin rahasto on olemassa tällaisen projektin tukemiseksi, niin tiedämme, että on olemassa tendenssi, että erityisesti ensimmäisessä projektiaallossa on se, että ei otettaisi suuria riskejä. Sen takia me haluamme juuri verkojen Eurooppa välineitä käytettäväksi ja katsomme, että ne ovat hyödyllisiä sen takia, että pystytään rahoittamaan korkeariskisempiä projekteja ja erityisesti sellaisia projekteja, jotka voidaan liittää temaattisiin rahastoihin. Esimerkiksi haluaisimme luoda sellaisen rahaston, joka voitaisiin taata SETFistä käsin, niin ER TMS-infrastruktuurin rahoittamiseksi vaikkapa. Olemme hyvin lähellä sitä, että saamme valmiiksi tällaisen temaattisen rahoitusvälineen esimerkiksi ää, alusten vihertämiseksi, jotta saisimme aikaiseksi vähemmän saastuttavia ja vähemmän energiaa kuluttavia moottoreita laivoihin. Meillä on, tai voisimme kohtuullisen ajan kuluessa saada aikaiseksi, tämä tarkoittaa ensi vuoden puoliväliä, voisimme saada aikaiseksi välineen, jolla rahoitettaisiin puhdasta, älykästä kaupunkiliikennettä. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ensimmäisinä toimintavuosina ei voida tehdä Junckerin rahaston rahoitteisesti pelkästään. Ja sitten kun toisen kierroksen tulokset saadaan aikaiseksi, voidaan kysyä, että mitä voidaan tehdä sitten niillä rahoilla, mitä on jäänyt ERTMS yli. Ja jos me katsomme, että tämänhetkiset rahat riittävät vielä tuleviksi vuosiksikin, niin pyrimme käyttämään tietenkin käyttämään rahat maksimaalisella tavalla ja siirtämään ne sitten perinteisiin rahastoihin niin, että voimme tukea laajempaa kolmatta tarjouskierrosta, jossa sitten keskityttäisiin perinteisempiin rahoitusmuotoihin. Investointien myöhästymisistä ja sen seurauksista voidaan todeta, että tietenkin meillä on liikenneinfrastruktuuripuolella tämä tilanne kaikkialla Euroopassa. Meillä on takapainotteisuutta nähtävissä. Junckerin rahasto ei tule taikasauvan tavoin ratkaisemaan kaikkia näitä ongelmia, mutta sillä voidaan tilannetta parantaa. Infrastruktuurin rahoitus saadaan sillä korkeammalle preferenssitasolle. Infrastruktuurin rahoittaminen on otettu hyvin vakavasti jo usealla puheenjohtajakaudella ja pyrimme purkamaan sääntelyesteitä myös tilanteen helpottamiseksi. Uskomme, että tämä tällä takapainotteisuudella voi olla vaikutus myös SEFin valittujen projektien rahoittamisessa, ainakin ensimmäisellä kierroksella ja sitten niidenkin projektien osalta, jotka on, ollaan valitsemassa toisella kierroksella. Kun puhutaan maturiteettia, niin joitakin myöhästyksiä varmaan tulee. Virasto kuitenkin on hyvin tarkkana ja valvoo tilannetta jatkuvasti ja suorittaa jatkuvaa projektien valvontaa. Eli me pyrimme tiukasti soveltamaan use it or lose it, eli käytä, joko käytät rahan tai sitten menetät sen periaatetta. Ja kolmannella kierroksella sitten toivottavasti pystytään hyödyntämään näitä perinteisiä tukimuotoja myös. FC-projekteista mainittiinkin jo, että ne käynnistetään aika pian. Annan muutaman esimerkin siitä. FC-projekti ESIR-projektit eivät välttämättä tarkoita tieliikenneprojekteja, vaan koska ESIR-projektit ovat tietenkin sellaiset, että ne houkuttelevat yksityisiä sijoittajia, ne ovat vähemmän riskialttiita, mutta meillä on myöskin muita kuin tieliikenneprojekteja, jotka ovat ESIR-rahoitukseen äh, mm, kelpoisia. Esimerkiksi Kaleen sataman projekti on sellainen, se on meriliikennealan projekti. Taikka myöskin projekti, jolla uudelleen rahoitetaan liikkuvaa kalustoa rautateilla. Ja sitten meillä on myöskin projekti, joka liittyy rahastoon, jolla rahoitetaan kaupunkiliikennettä. Voidaanko sitten projekteja esittää uudelleen toisella kierroksella, jos ne eivät ole tulleet valituksi ensimmäisellä kierroksella. No siihen ei liity mitään automatiikkaa. Me emme tietenkään emme tietenkään rohkaise jäsenvaltiota esittämään projekteja, joita ei ole hyvin arvioitu alun alkaenkaan. Joten ensimmäisellä kierroksella, jos projekti ei ole tullut valituksi, ja jos syy siihen oli se, että rahoitusta ei ollut tarjolla, niin silloin on tietenkin korkeat mahdollisuudet siihen, että tuollaiset projektit valittaisiin sitten toisella kierroksella rahoitettavaksi, mutta jos projektia ei ole arvioitu positiivisesti prioriteettien suhteen tai asian kuuluvuuden tai kiinnostavuuden suhteen, niin ei olisi ei kannattaisi välttämättä käyttää aikaa siihen, että automaattisesti esitettäisiin projekti toisellakin kierroksella rahoituskilpailuun. Kuitenkin ne jatkuvasti kiinnitetään yhä enemmän huomiota ydinverkon ja verkon muiden osien välisiin yhteyksiin. Joku täällä puhui kapillaarisuudesta. Tämä on tärkeä aspekti mielestäni ja se tulee olemaan tämän käytävän työsuunnitelmissa mukana. Olemme pyytäneet koordinaattoreita olemaan keskittymättä pelkästään eh, ydinverkon projekteihin, vaan tarkastelemaan myöskin niitä monia muita infrastruktuureita, jotka lopulta, lopultakin ovat tärkeitä, jotta voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi noita ydinverkkoja. Eli ilman muuta osa rahoituksesta osoitetaan tämän ydinverkon ja sitten kapillaarisen verkon yhdistämiseen projekti, joka, jota tuossa edellä kuva, kuvailitte, ei ole minulle tuttu, mutta se kuulostaisi siltä, että se ei olisi toiselle kierrokselle äh, valintakelpoinen. Täytyy kuitenkin tarkastaa, kuinka tilanne on. Minulle ei ole kerrottu mistään projekteista, siis kroatialaisista projekteista, jota ei olisi valittu sen takia, että rahaa ei olisi ollut tarjolla, vaan kysy, kysymys on pikemminkin ollut siitä, että projekti ei ole ollut riittävän laatuinen. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, näin me olemme tältä päivältä esityslistamme käsitelleet ja siirrymme koordinaattorien kokoukseen, joten pyytäisin niitä, jotka eivät siihen saa osallistua poistumaan salista. Muutoin tapaamme aamulla kello yhdeksän.